Dear colleagues, ladies and gentlemen, point number 13, energy efficiency. No niin, parhaat kollegat, äh, esityslistan kohta 13, energiatehokkuusmerkintä. Esittelijämme on äh, kollega Dario Tamburano EFDD-ryhmästä. Komissio teki ehdotuksen puitteistoksi energiatehokkuusmerkinnöille 15. heinäkuuta 2015 osana tuota kesäpakettia. Ja voisin todeta, että meillä on tässä nyt tunti tätä keskustelua varten aikaa ja aloittakaamme kuulemalla ensin esittelijämme eh, Dario Tamburanoa. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, grazie colleghi, grazie per essere presenti a questo primo scambio di vedute. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos teille kaikille siitä, että olette nyt täällä paikalla. Energiaa käyttävien tuotteiden merkitseminen on tärkeää, jo sikälikin sen jälkeen, kun komissio on päättänyt pistää kuluttajan ja kansalaisen energiaunion keskiöön. Älkäämme unohtako tuotanto- ja jakelujärjestelmiä Energiatehokkuus on olennainen tässä energian siirtymävaiheessa, kun siirrymme kohti puhtaampia teknologioita. On tärkeää kannustaa energian käytön vähentämistä. Kannustaa ainakin yhden prosentin vähentämiseen ja haluan esitellä teille mietinnön, jonka avulla voimme neuvotella neuvoston kanssa ja jolla saavutamme ta- kunnianhimoiset tavoitteemme. Ei kannata pelätä sitä, että ollaan mahdollisimman kunnianhimoisia. Teidän näkemyksenne ovat erittäin hyödyllisiä. Energian säästöjä voidaan toteuttaa kansalaisten tuella. Ja olen ihan samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa sen suurissa linjoissa, kuten myös neuvoston. Ja meidän täytyy keskittyä siihen, mitä meidän valiokunnassa me voimme saada aikaan. Alkuperäisessä tekstissä, jota aiomme parantaa, komissio puhuu merkinnästä, joka voisi vahvistaa rooliaan tavoitteiden 2020 ja 30 saavuttamiseksi. Haluaisin saada kantanne pariin asiaan. Ensinnäkin iloitsen siitä, että tämä on asetus eikä direktiivi, mikä tuo suurempaa oikeusturvaa ja oikeusvarmuutta, jotta ei synny tulkintaeroja. Kuluttajan täytyy voida luottaa tuotteisiin ja meidän täytyy vaalia tätä luottamusta. Tällä hetkellä esiintyy ongelmia. Ja tällä hetkellä varmaan tuhlataan noin tuhannen teravatin edestä vuodessa. Aika vähän valvotaan näitä merkintöjä ja järjestelmää pitää parantaa ja vahvistaa yhteistyön myötä on olemassa ihan hyödyllisiä ajatuksia, jotka on jo pantu täytäntöön joissakin maissa. Tarvitsemme myös hyvän seurannan. Yksi tärkeä idea voisi olla komission esittämä tietokanta. Komissio on oikeassa halutessaan harmonisoida velvoitteita ja se selkiyttää asioita on pohdittava myös eri jakelu- kanavia. Sähköisessä kaupassa merkintä on usein vähän yhtenäisempää ja nyt pitäisi kuroa umpeen juopaa sähköisen kaupan ja tavallisen kaupan välillä. Pitää luoda rekisteröintimenetelmä keskitetyille tuotteille ja tässä tietokanta olisikin arvokas. Ja näin tämä sisältö saataisiin yleisön tietoon. Ja tästä koituisi etuja seurannan, analyysin ja muun kannalta. Ja onhan tässä myös valistaminen ja kouluttaminen ja kuluttajien tukeminen kiertotalouden hyväksi myös mukana. Näin tehostetaan järjestelmää monin tavoin. Ensin on saatava vähän järjestystä merkintäjärjestelmään. Meillä on 76 eri merkintää, joissa on yhdeksän eri mittakaavaa ja vastedes meillä pitää olla vain yksi ainut AG-mittakaava. Ja toista vaihetta varten asetuksen pitää antaa yksinkertainen mekanismi, jotta mittakaava ja mittaasteikko olisi selkeä. On otettava huomioon jo saadut kokemukset. Ja sitten johdetusta lainsäädännöstä, niin on katsottava kokemuksia vuosien 2010 ja 2015 välillä. Voinemme nyt yhtenäistää eri mallit ja saada yhtenäisen rakenteen, mikä vastaa paremmin asetuksen henkeä. Ja koko järjestelmää pitää tukea tietysti valistuskampanjoilla. Ja näistä kampanjoista osaa pitää komissionkin koordinoida ja Lopuksi vielä. Minusta on sääli, ettemme työskentele rinnakkaisesti ekodesign-direktiivin parissa. For... Kiitokset, kiitos kollega esittelijä. Ja nyt seuraavana vuorossa ovat varjoesittelijät. Ensin EPP-ryhmästä kollega Herbert Hoyle. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Tämä energiatehokkuusmerkintä on erittäin hyvä, toimiva järjestelmä, tiedottaa kuluttajia hyvin. Miksi nyt muutos? Komissio tekee ehdotuksen joidenkin harvojen tuotteiden kohdalla. Ehm, itse asiassa tuotteet ovat enää vain siinä korkeimmassa luokassa, lähinnä jääkaapit, pesukoneet. Täytyykö näiden vuoksi sitten, näiden harvojen tuotteiden vuoksi, kolmen neljän tuotteen vuoksi tehdä tämä kokonainen suuri muutos, avata koko paketti. Eikö olisi voitu hoitaa tämä asia vain delegoiduin säädöksin. Komissiohan lupasi, että nyt hoidetaan vain suuria linjoja eikä puututa niihin lillukan varsiin, mutta nyt komissio on tekemässä aivan päinvastoin, puuttuu yksityiskohtiin. Sitten soveltamisala, sen kohdalta yksi asia. Komissio ehdottaa kierrätetyille tuotteille, että ne poistetaan soveltamisalasta Neuvosto haluaa poistaa tämän rajoituksen. Neuvosto haluaa, että myös kirpputorimyyjien täytyy tarjota energiatehokkuusmerkinnät tulevaisuudessa. Siis luuleeko joku, että, jo, että käytetyt tuotteet, että niihinkin pitää liimailla jotain energiatehokkuusmerkintöjä? Ja muuten yksi juttu vielä. ajoneuvot, joiden moottori ei liiku, täytyy jättää soveltamisalan ulkopuolelle, eli esimerkiksi siis rullaportaat. E, oletteko kuulleet sellaisista loppukuluttajista, jotka ostavat näitä liukuportaita, e, ja he mitä energiatehokkuusmerkintöjä tarvitse? Kolmanneksi komissio ehdottaa, että tämä plus plus poistetaan ja että tilanne tulee ABCD niin edelleen skaala. Sillä on etuja ja haittoja. Me puhuimme tästä aikoinaan, kun ensimmäisen kerran asia oli käsittelyssä. Mielestäni ainut tärkeä asia on käytännöllisyys, sääntelyn, sääntelyn käytännöllisyys. Ja tässä tämä asia nyt sitten äh, meneekin ikään kuin sijoiltaan. Nyt valmistajien täytyy tehdä uudet testit, kauppiaiden täytyy vaihtaa kaikki merkinnät Minun mielestäni meidän tehtävämme tulisi olla pitää kustannukset ja äh, hankaluudet mahdollisimman rajallisina. Onko todellakin käytännöllistä vaatia kaikkien tuotteiden uudelleen merkitsemistä viikossa tai neuvostoehdotuksen mukaan kymmenen äh, päivän aikana? Pistetäänkö sitten puoti kiinni kahdeksi päiväksi, että saadaan tarroja liimailtua? Siis kyse on tuhansista tuhansista tuotteista, joita saattaa olla varastossa tuhansia tuhansia. Miten ihmeessä kauppiaat tämän hoitavat? Onko tämä nyt tosiaankaan järkevää, että tällainen määräaika tähän asetetaan? Tämä on taas ihmepilvilinnan mm, kuvitelmaa, jolla ei ole mitään tekemistä käytännön kanssa. Ja jätetäänkö nämä parhaimmat, ylimmät luokat ensin vapaaksi, jos tuote on vaikkapa sitten C-luokassa – kannustin malli tapahtuu tai toteutuu vain siinä tapauksessa, että tämä prosessi eh, toteutetaan käytännönläheisesti ja edullisesti. Sitten vielä tietopankki. Minä olen erittäin skeptinen. Komissio sanoi, että tästä tarvitaan markkinavalvontaa vuoksi. Minä puhuin markkinavalvojen kanssa ja sanoivat, että emme tarvitse, ei ole tarpeen se on kyllä aikamoinen väline. Tässä kuulemma sitten yksi vaihe säästyy, mutta kun markkinavalvontaa ajatellaan, niin siinä kyse on sitä, että useampia laitteita valvotaan, tarkastetaan, testataan. Fyysiset testit ovat markkinavalvonnan tehtävä, eikä, eikä tämä tiedon saaminen. Mitä tällainenkin tietopankki maksaa? Entäpä tieto suoja. Kyse on erittäin, erittäin tarkaluontoisista tiedoista, jotka sitten syötettäisiin yhteiseen tietopankkiin. Tässä mielestäni luodaan nyt ongelma, jota ei tulisi luoda. Eli yksi ongelma kuvitella rakkaistavan ja samalla luodaan viisi uutta ongelmaa. Minä olen erittäin, erittäin epäileväinen. Minä en usko, että tämä ehdotus tekee elämäämme keveämmäksi ja helpommaksi. Minun mielestäni meidän täytyy kyllä katsoa tätä ehdotusta erittäin tarkasti. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Werner SD-ryhmästä, mutta ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin vielä muistuttaa siitä, että kello 18.30 alkaa tässä samassa kerroksessa jouluvastaanottomme. Ei tuossa käytävällä, koska kyse on turvallisuudesta, vaan meidän täytyy mennä tuohon ravintolaan, joka on tuossa käytävän toisessa päässä, tässä samassa kerroksessa, lähellä liukuportaita ravintolassa todella jouluvastaanottomme. Ei tässä, ei tässä ole matkaa, kuulkaa, kuin 40 metriä. Sama kerros, sama rakennuksen osa, kello 18.30. Sallittehan edustaja, että muistutin tästä vastaanotosta tässä vaiheessa. Pahoittelen, että joudutte odottamaan puheenvuoroa. Ja nyt edustaja Werner ST. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat. Tässä todella kyse on hyvin hyvin tärkeästä lainsäädännöstä, jolla on hyvin paljon vaikutusta. Tähän kuuluvat niin valmistajat, kauppiaat, markkinavalvontaviranomaiset kuin muutkin tahot. Ja mielestäni ilmeistä on, että kuluttajat ja kuluttajasuoja ovat tässä kaikkein tärkein asia. Minun mielestäni energiatehokkuusmerkinnöistä tulee tehdä eh, kuluttajille selkeä malli, jotta he näkevät, milloin sähköä saa säästettyä. Komission ehdotus on mielestäni hyvä, erittäin kunnianhimoinen ja haluankin tässä kiittää herra Hodgsonia erittäin hyvästä yhteistyöstä. Joiltain osin komission ehdotus tosin on hiukan epäselvä, jättää ehkä liikaa tulkinnan varaa. Keskeinen mielestäni keskeinen asia on juuri se, että energian kulutus mitataan selvästi määritellään selvästi, jotta ei tänne jää mitään laillisia porsaanreikiä. Ja erityisesti meidän tulee kiinnittää huomiota juuri tähän kulutuspuoleen. Äh, markkinavalvonta on kaiken A ja O. Tosin markkinavalvonta viranomaisten toiminta eri jäsenvaltioissa on hyvinkin eri tasolla, mm, rahat ovat hyvin eri tasolla. Ja siksipä nämä testi menettelyt ovat hyvin tärkeitä. Laitteita on edelleenkin tarkasteltava, testattava ihan fyysisesti. Tässä nyt todella komissio ehdottaa uusia merkintätapoja, milloin tuoteryhmä tulee uudelleen merkitä ja minkä määräysten pohjalta. Entäpä sitten ne tuoteryhmät, jotka on hoidettu jo delegoitujen säädösten kautta? Tämäkin täytyy uudelleen säännellä. Artiklassa kahdeksan. Aika lyhyesti puhutaan tällaisesta tuotetietopankista. Myös tämän tietopankin, tulee ainakin se julkisen osan, on oltava mahdollisimman kuluttajaystävällinen. Sitten tämä Ähm, salainen puoli kuuluu tietenkin vain markkinavalvontaviranomaisten tietoon, ja tässä täytyy kunnioittaa hyvin korkeaa tietosuojatasoa. Artikla 12, siinä puhutaan delegoiduista säädöksistä. Minä ainakin henkilökohtaisesti poliittisen ryhmäni nimissä tulen puolustamaan sitä, että asetuksen on oltava mahdollisimman kattava. Kaikki se, mikä voidaan säädellä asetuksessa, tulee asetuksessa säädellä, koska muuten vaarana on se, että delegoitujen säädösten kautta luodaan tällainen sääntelytilkkutäkki. Parhaat kollegat, eh, se mitä tässä jo muutkin puhujat ovat sanoneet, kyllä osoittaa, että paljon työtä on edessämme, mutta mukava tehdä yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Ja minä kyllä uskon, että meidän onnistuu saada aikaan energiatehokkuusmerkintä, joka on suuri menestys. Komission ehdotuksen keskiössähän on energiatehokkuus, teknologian kehittyminen, kannustimet yrityksille, investoida energiatehokkuuteen, samoin kannustimet parhaille yrityksille innovaatioiden kautta jättää jalkoihinsa kilpailijat, jotka eivät ole yhtä energiatehokkaita. Erityisesti tässä pyritään energiankulutuksen vähentämiseen ja tämä on tietenkin myös yrityksille ja kuluttajille erittäin edullista taloudellisesti. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Fox ECR. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Tamburanoa tästä panoksesta ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä hänen kanssaan ja varjoistelijoiden kanssa. Minä uskon, että energiatehokkuusmerkintä on hyödyllinen väline, jolla voimme säästää energiaa, mutta jos haluamme, että kuluttajat ymmärtävät tätä merkintää ja muuttavat käyttäytymistään, on äärimmäisen tärkeää, että meillä on järjestelmä, joka on yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Tarvitsemme järjestelmän, joka säästää energiaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta myöskin vähentää kuluttajien maksamia maksuja. Me tarvitsemme myöskin järjestelmän, joka on käytännön läheinen yrityksille. Tässä kollega Roil viittasi samaan asiaan. Emme halua järjestelmää, joka on taakka ja lisää tarpeettomia kuluja yrityksille, joten tulen tarkastelemaan hyvin tarkasti edustaja Tamburanon ehdotuksia ja ryhmäni tulee vastaamaan hänen ehdotuksiinsa. Tässä, jos haluamme palvella kuluttajia, on erittäin tärkeää, että me toivimme nyt aikarajoissa, joissa A plus A plus plus A plus plus plus järjestelmä voi enää olla markkinoilla – sillä mitä kauemmin meillä on kaksi rinnakkaista järjestelmää olemassa markkinoilla, sitä enemmän hämmennämme kuluttajia, joten artiklan 7 mukaisesti neuvoston lähestymistavassa lyhennetty rinnakkaiskausi olisi parempi. Tämä kahdeksan vuotta on liian pitkä. Me ehdotamme lyhyempää aikaväliä. On myöskin ehdotettu, että, imple- että toimenpanosäädöksiä käyttäisiin sen sijaan, että komissio turvautuisi delegoituihin säädöksiin, niin mielestäni toimeenpanosäännökset ovat parempia tässä yhteydessä. Jäsenmaat pääsevät näin käyttämään teknistä asiantuntemustaan ja vältämme näin politikoinnin sellaisessa asiassa, jonka pitäisi olla vain tekninen päätös. On myöskin hyvin tervetullut aloite komissiolta järjestää testejä eri laitteistosta. Me nyt kaikki varmaankin ajattelemme tiettyjä auton valmistajia tässä yhteydessä, mutta on hyvä, että näitä testejä säädellään myös lain keinoin. Me haluamme, että meillä olisi yksinkertainen ja mahdollisimman vähän byrokraattinen järjestelmä. Yhteenvetona hyvä yh- puheenjohtaja, me haluamme yksinkertaisen energiatehokkuusmarkkinan, joka perustuu tosiasioihin, joka todellakin voi muokata kuluttajien päätöksiä. Odotan mielenkiinnolla työtä varjostelijoiden ja esittelijän kanssa, jotta voisimme saavuttaa nimenomaisesti juuri tämä. Kiitoksia. De Bakker. Kiitokset seuraavana kollega De Bakker. Alte. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset äh, esittelijälle minunkin puolestani. Mukavaa, että voimme nyt käydä tätä keskustelua nähdäksemme, minkälainen kanta eri ryhmillä on asiaan tässä vaiheessa. Jos tätä esitystä nyt tarkastelee, täytyy muistaa kolme asiaa. Yhtäältä merkintöjen on oltava selkeitä. Toiseksi taakan tulee valmistajille ja kauppiaille olla mahdollisimman kevyt. Ja kolmanneksi täytyy varmistaa se, että markkinavalvontaviranomaiset pystyvät toteuttamaan nämä kunnolliset tuotetestaukset ja tarkastukset. Nämä kolme ulottuvuutta on muistettava. Ja tarkoitushan on tässä nyt kannustaa kuluttajia kohti energiatehokkaampaa kulutusta. Mitä kuluttajien tiedottamiseen tulee, niin energiatehokkuusmerkintä on erittäin tehokas väline, koska näin tätä kautta kuluttaja voi tehdä perustellun päätöksen. Siksi merkinnän on oltava tajuinen ja varmasti kuluttajat sitten mielellään valitsevat tuotteen, joka on energiatehokas, koska he tietävät, että se tulee halvemmaksi pitkällä aikavälillä. Kyllä kuluttajat tämän tietävät ja siksipä merkintöjen on oltava kohdallaan. Ero eri tuotteiden välillä täytyy tehdä mahdollisimman selväksi ja ehdotus tällaisenaan mielestäni kyllä osuu kohdilleen, kun se haluaa huomattavasti selkeämpää skaalaa jatkossa näille merkinnöille. Lisäksi täytyy katsoa eri tuoteluokkien välisiä eroja, kun näitä merkintäskaaloja valmistellaan. Ja jotkut tuotteet vaativat myös pidemmän ajan ja enemmän kehittelyä, tuotekehittelyä tullakseen tehokkaammiksi. Sitten juuri kauppiaat ja välittäjät. Tässä voimme varmasti yksinkertaistaa ehdotusta, tehdä siitä vähemmän byrokraattisen ja huolehtia siitä, että markkinoilla sitten toimitaan sääntöjen mukaisesti. Meidän on varmistettava se, että kuluttajat voivat luottaa tähän järjestelmään. Ja nyt täytyykin pohtia, että kauanko aikaa voimme antaa kauppiaille merkitä eh, tuot, kaikki tuotteet eh, uusilla merkinnöillä. Sitten viimeinen kohta, niin toimiva markkinavalvonta. Komissio ehdottaa yhteistä tietopankkia, jossa otettaisiin huomioon kaikki hyvin spesifikin äh, tekninen tieto, jota kaikista tuotteista, joita Euroopan markkinoilla on saatavilla, on. Ja täytyy varmistaa, että merkinnät ovat äh, oikeita, että äh, yksikään valmistaja ei niitä pyri kiertämään. On varmistettava myös se, että nykyjärjestelmä, jossa markkinavalvontaa viranomainen voi pyytää valmistajalta tietoa, niin tätä voitaisiin ehkä vielä kiristää tiukentaa. Komissiolta kysyisinkin näin ollen seuraavaa. 3,5 miljoonaa otetaan horisontti 2020 tämän tietopankin perustamista varten. Eiköhän siihen löydy rahaa muualtakin. En minä usko, että se tulee olemaan mitenkään erityisen innovatiivinen, joten eiköhän rahat voitaisiin löytää muualta kuin horisontista. Ja täytäntöönpanosäädöksistä tämäkin täytyy hoitaa kunnolla niin, että markkinoiden integriteetti säilyy. Se on tärkeää niin, että tämä todella toteutuu sitten kaikkialla Euroopan markkinoilla. Tässä näitä ensimmäisiä ajatuksia minulta ja mielelläni teen yhteistyötä esittelijä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Hyväsi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä asetusehdotuksesta. Joka päivä ei käy niin, että vihreät ja minä tämän näkisimme. Kiitos tästä asetuksesta koska tämä tarkistus oli todellakin tarpeellinen ja sen tuli olla kunnianhimoinen. Se on oikein hyvä työskentelyperusta ja iloitsen siitä, että direktiivistä tulee asetus, koska näin voidaan uudistaa johdonmukaisemmin asiat Euroopan mittakaavassa. Ja kun nyt sitten energiatehokkuusmerkinnät kehittyvät, niin tällä hetkellä kuluttajat ovat aika lailla ymmällään. Miksi? Minäkin myönnän, että voisin kuvitella helposti, että A plus pesukone on parhaiden joukossa. Mutta nimenomaan se voikin olla kaikkein huonoin, koska ei se nyt ole A plus se paras, vaan A plus plus tai A plus plus plus. Eli on aika nyt vähän yhtenäistää jotta kuluttaja tästä tajuaa jotakin. Ja samalla katsoin tutkimusta, 85 prosenttia eurooppalaisista pitää tämän mielessä tehdessään ostoksia. Ei tämä ole mitään toissijaista. Ihmiset ovat tietoisia siitä, että he haluavat energiatehokkaita laitteita. Ja sitten harmonisoinnin tarpeesta. No siksihän ekolo, vihreät puolustavat rinnakkaiseloa, joka olisi mahdollisimman lyhytaikainen vanhojen ja uusien merkintöjen rinnakkaiseloa. Siis se ei saisi ylittää viittä vuotta, jotta lisäsekannus tai syntyisi. Ja kuluttajathan ovat tottuneet merkintään A-sta g ja tarkistuksessa tämä pitää ottaa huomioon ja pitää välttää hämmennystä ehdottomasti eikä pidä ajatella vain laitteiden energiatehokkuutta, vaan myöskin niiden absoluuttista kulutusta, koska pitää antaa enemmän painoarvoa kuluttamiselle eikä kannustaa hankkimaan aina vain uudempia laitteita, jotka käyttävät yhä enemmän. Ja tämä on komission ehdotuksessa puute. Tämän informaation pitää olla helposti saatavilla heti etiketissä ja sen pitää olla myös käyttöohjeessa. Eli mikä on vuosittainen kulutus, keskiarvokulutus? Jos ostatte ison plasma TVn, voihan se olla A+++, mutta pienempään telkkariin nähden niin iso televisionäyttö kuluttaa enemmän. Tähän pitää löytää ratkaisu ja tietokannasta sitten, niin se on hyvä asia, mutta on mentävä vielä pidemmälle. Pitää optimoida vuosittaiset resurssit joka jäsenvaltiossa koordinoiden markkinoiden valvonnan ja tämä yhteinen Joint Research Center voisi olla tämä valvontaelin. Kun puhutaan yhtenäismarkkinoista koko ajan, pitää olla johdonmukainen ja seurata tavoitteita, varsinkin jos voidaan säästää ja moni sähkölaite ei edelleenkään pääse tämän asetuksen piiriin. Ja niillekin pitäisi antaa merkintä luomalla uusia artikloja. Ajattelen vaikkapa erilaisia IT-laitteita, jotka käyttävät yhä enemmän sähköä, älypuhelimet, skannerit, tietokoneet, tulostimet. Miksi pitäisi rajoittua vain jääkaappeihin? Niin, ja sitten nämä lämpöpatterit, joissa ei ole mitään merkintää. Edelleenkin Euroopassa moni lämmittää itseään pattereilla, jotka ovat halpoja ostaa, mutta kalliita käyttää. Ja lopuksi on mietittävä, miten voidaan rankaista myyjiä, jotka eivät pane näitä merkintöjä esille. Supermarketeissahan se on ihan sääntö, että ei panna niitä esille. Nämä ovat ehdotuksia, joita me antaisimme. Very much, madam. Kiitokset. Sitten kuue ryhmän Nimessä kollega Miroslav Ransto. Thank you, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että minun puheenvuoroni tulee olemaan hyvin lyhykäinen. Mielestäni on erittäin tärkeää, kuten edustaja Rivasi sanoi, kohdella tätä tekstiä keskustelun pohjana, pohjana tulevalle työlle – ja minun täytyy todeta, että me voimme näiden välineiden avulla kohdata tietyt ongelmat, joita on ollut olemassa jo menneisyydessäkin. Ensinnäkin energiaköyhyys. Entinen kollegamme ähm, Morgan yhdistyneestä kuningaskunnasta tämän energiaköyhyyskäsitteen toi äh, Euroopan lainsäädännöllisiin järjestelmiin mukaan, niin minun täytyy todeta, että energiaköyhyys vaikuttaa tietyissä osissa Eurooppaa, kuten Massif Central-alueella, Ranskassa, Kreikassa, eräillä syrjäisillä alueilla, Euroopan unionissa. Energiaköyhyys on suuri ongelma ja aihe on meille tärkeä. On tärkeää taata että ihmiset saavat vapaan pääsyn energian lähteisiin ja voivat energiaa tulevaisuudessa kuluttaa. Toinen ongelma liittyy energian toimituksen laatuun. Tämä ei ole vain energiatoimitusten määrän ongelma, vaan myöskin energiatoimituksen laatuongelma. Esimerkiksi teollisuus vaatii tasaista systemaattista energiaa virtaa ja ellemme tätä laatua voi taata, emme voi taata myöskään teollista tuotantoa. Kolmanneksen, kuten jo mainittua, kollega Rivasi tämän mainitsi, on tarpeen säästää energiaa. Tämä energiatehokkuusmerkintä voi auttaa tämän päämäärän toteuttamisessa, energian säästämisessä ja tulevaisuudessa tämä tulee olemaan hyvin tärkeää. On tärkeää taata se, että järjestelmämme toimii ja säilyy kaikissa eurooppalaisissa maissa nämä kaikki ulottuvuudet ovat sellaisia, että niitä ei voida taata vain energia-alan toimijoiden ja kuluttajien työllä. Energiatehokkuusmerkintä siis on jotakin, jonka voimme toteuttaa vain, jos otamme kuluttajajärjestötkin mukaan työhön. Meidän täytyy nyt siis toimia näiden kuluttajajärjestöiden kanssa. Ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä toiminnan alla kaikissa eurooppalaisissa jäsenmaissa, sillä meidän energian kulutuksemme on hajanaista, tehotonta ja hyvin ongelmallista mielestäni tulevaisuutta ajatellen. Eli ei vain yksittäinen energian kuluttaja tule olemaan tärkeä päämäärän saavuttamisessa. Tärkeää on myöskin se, että me nämä yksittäiset energiaa, energian kuluttajat saamme organisoitumaan, järjestäytymään erilaisiksi kuluttajaelimiksi. Tämä tulee olemaan välttämätöntä, jos voimme, että voimme tavoittaa päämäärämme. Kiitoksia kollegat, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei vaikuta olevan. Euro- komissio. Komissiota edustaa energiapääosastosta herra Hotson. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille jäsenille. Tästä tulee kyllä erittäin mielenkiintoinen keskustelu jatkossakin. On erittäin hyvä, että voimme tehdä yhteistyötä kanssanne. En usko ollenkaan, että tästä tulee ehdotus, joka purjehtii läpikäsittelyn ilman vastatuulta. Ei vaan, kyllä tässä aivan varmasti työtä tehdään, mutta sitä vartenhan me täällä olemme. Ja olemme edustaja Foxin kanssa ja Rivasin kanssa samaa mieltä sitä, että tämä kahdeksan vuoden kausi neuvoston kompromississa jättää kyllä aivan liian pitkän ajan, pitkäksi ajaksi nämä kolme erilaista merkintää markkinoille. Kyllä tämä täytyisi nopeammin hoitaa. Edustaja Wernerin kanssa olemme täysin samaa mieltä ja samoin edustaja Foxin kanssa siitä, että tarvitaan täytyy ottaa huomioon erilaiset laiteryhmät. Tätä neuvosto on omassa tekstissään tarkastellut ja kyllä me näemme, että systemaattisesti tulee tarkastella ja varmistaa se, että laitteissa ei saa olla mitään sellaista, että testitulokset saattavat vääristyä, koska tällöinhän merkinnästä tulisi harhaanjohtava. Edustaja Roilin kanssa olemme samaa mieltä siitä, että jos nämä, tämä uusi merkintäskaala eh, johtaa siihen, että kaikki on merkittävä uudelleen, niin siitä tulisi kyllä kova taakka kauppiaille ja valmistajille, mutta tämä voitaneen kiertää niin, että kun eh, he tietävät, mikä on eh, laitteen toimintakyky, he eivät välttämättä tiedä kuitenkaan automaattisesti, mihin luokkaan se kuuluu, ja me tarkastelemmekin sitä, että miten kautta tämä voitaisiin hoitaa. Ja kun ajatellaan teollisuutta, niin meidän täytyy siirtyä kohti erilaisia uusiutuvia energianlähteitä, lähteitä ja erityisesti kotitalousalalla on varmistettava tämä ja se, että teollisuuden alalla myös. Ja mehän teemme nyt jo eh, älykkäiden laitteiden parissa juuri energiatehokkuustyötä ja tätä merkintätyötä. Pari huomiota, miksi asia täytyy hoitaa Euroopan tasolla, tätäkin täällä kysyttiin. Totta on, että jos katsotaan yksittäisiä sääntöjä, niin tämä voi vaikuttaa pieneltä, mutta kaiken kaikkiaan tämä energiatehokkuusmerkintä voi itse asiassa saada aikaan jopa 9 prosentin energiasäästön siitä vaadittavasta 20 prosentista. Eh, johon pyritään. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää markkinoillemme. Jos hyvää tarkoittavat eh, paikallis- tai, tai alueelliset tai kansalliset viranomaiset hoitaisivat tämän asian, niin vahinko saattaisi olla hyvinkin suuri, koska näin yritykselle syntyisi lisää eh, byrokratiaa jos ne joutuisivat asiaa hoitamaan 28 jäsenvaltiossa. Parempi hoitaa se Euroopan tasolla. Ja ennen kuin vastaan vielä edustaja Beckerille, De Bakkerille, niin äh, miksi tarvitaan äh, tällaista skaalaa vaikkapa A-sta g No siksi, että nämä A+++++ äh, luokat alkavat olla hyvinkin hämmentäviä. Ja kyllä, kuluttaja ymmärtää A-sta g paremmin kuin vaikkapa A++++ ja niin edelleen. Ja äh, tämä on kuluttajalle huomattavasti selkeämpi. Ja tästä syystä olemme ehdotuksen tehneet. Ja debakkerille sitten, miksi rahat otetaan tietopankkia varten Horisontti 2020 budjetista? No Horisontti 2020 hän kaksi aiempaa vuotta 2014 edeltävää ohjelmaa yhdistyvät yhtäältä tutkimuksen neljäs puiteohjelma ja sitten älykkään energian ohjelma. Ja älykkään energian ohjelmahan juuri liittyy tähän asiaan, joten siksi meistä tämä oli ihan luonteva tapa. Tässä puheenjohtaja se, mikä tässä vaiheessa voin sanoa, mutta iloitsemme jo ennalta kovasti yhteistyöstä. Kiitos paljon. Kiitos teille ja nyt vielä esittelijämme Tamburano. Kollegi per la prima discussione, il primo... Kiitos hyvät kollegat tästä ensimmäisestä keskustelusta. Ja minä tervehdin tässä samalla kaikkia kansalaisia, jotka seuraavat meitä streaminginä. Voitte lähettää huomautuksenne kirjallisesti, näin voin paremmin ottaa ne huomioon. luonnollisestikin on noudatettava esitettyä aikataulua. Toivon saavani aikaan hyvän keskustelun kollegojen ja neuvoston kanssa. Your Suuret kiitokset kollega tästä esityksestä ja huomioistanne. Ja nyt muistuttaisin, että että meidän on tarkoitus keskustella mietintöluonnoksesta itre kokouksesta 22.–23. helmikuuta 2016, joten parin kuukauden kuluttua. Ja äänestys toimitetaan ITREssä 24. toukokuuta 2016. Tällainen on aikataulumme tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos oikein paljon esittelijä. Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte keskusteluun. Kiitokset varjoesittelijöille. Ja sitten siirrymme esityslistan kohtaan 14. Selonteko ITRE-valiokunnan matkasta Kyprokselle 24.25. syyskuuta 2015. Edustaja Martina Werner johti valtuuskuntaamme Kyprokselle. Ja Muistakaamme, että Kyproksella on tehty merkittäviä löydöksiä. fossiilisten polttoaineiden alalla sitten sidosryhmien edustajia, parlamentin edustajia, hallituksen samoin teollisuuden edustajia. Ja hyvät edustajat, vaikka hälisettekin minun puhuessani ei se niinkään haittaa, mutta nyt vuorossa on, vuorossa on edustaja Werner. Minä en nyt tunne teitä, en tiedä nimeänne, mutta istukaa nyt alas tai olkaa hiljaa. Pyytäisin teitä nyt poistumaan mahdollisimman nopeasti, häipymään kerta kaikkiaan. Hiljaa. Ja muista tähän kello 18.30 tapaaminen tuossa ravintolassa. Muuten minä panen oven säppiin. Edustaja Werner, minä tein nyt parhaani, arvoisa edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Kypros on äh, reuna-aluetta, mutta ei suinkaan mikään aihe, joka olisi jotenkin reunoilla 24.25. syyskuuta olimme todella Kyproksella kahdeksan kollegaa ja jo ennen kuin menen noihin yksityiskohtiin lyhyesti, haluaisin kiittää sihteeristöä erinomaisesta yhteistyöstä ja matkan järjestelyistä. Kaikki toimi aivan mainiosti. Pari seikkaa tuosta vierailustamme. Ensimmäinen Vierailu oli Kyproksen tutkimusinstituuttiin. Hyvin menestyksekäs instituutti, joka käyttää Horisontti 2020 rahoitusta, myös kansainvälisesti hyvin tunnettu instituutti, 19 työntekijää, y- ei korjaa, työntekijät tulevat 19 eri maasta. Ja todella näin me siellä tutustuimme eri hankkeisiin, muun muassa hankkeeseen joka liittyy tällaiseen aurinkoenergiaan, aurinkoenergiahanke, äh, samoin sitten äh, erittäin äh, te- korkeateknologinen tieto, tekniikkakeskus, jossa mm, tehdään laskelmia. Sitten tapasimme edustajahuoneen puhemiehen sekä ulkoasiain ja Eurooppa- ja energia-asian valiokuntien edustajia – ja keskusteluissa puhuimme hyvin paljon myös energiasta, energiahuollosta sekä uusiutuvien energialähteiden merkityksestä Kyprokselle. Tietenkin geopoliittinen tilanne, sekin on tärkeää. Kyproshan on Turkin, Libanonin ja Israelin välisessä kolmiossa ja siksipä Kypros on äh, myös sijainniltaan nyt hyvin äh, asioiden polttopisteessä. Sitten tapasimme yritysten, erityisesti energia-alan, äh, kaasualan yritysten edustajia ja meille kerrottiin tilanteesta itäisellä välimerellä, eli esimerkiksi tämä Afrodite-kaasukenttä. Ja lisäksi keskustelimme Kyproksen energiaviraston sääntelyviranomaisen kanssa, uusiutuvien energialähteitä ajavien järjestöjen kanssa. Ja tärkeä ohjelma kohta, jota haluaisin tässä vielä korostaa, oli tapaaminen Kyproksen energiaministerin kanssa. Öö, kaasulöydökset, kaasukentät Kyproksen alueella, jotka voisivat Euroopan kaasun toimitusvarmuutta vahvistaa, ovat hyvin mielenkiintoisia Sähköntuotantohan perustuu Kyproksella lähes yksinomaan öljyyn, kaasuinfrastruktuuria ei ole juurikaan ja myös uusiutuvia energianlähteitä, aurinkoa ja tuulta käytetään hyvin vähän, vaikka voisi kuvitella, että Kyproksen sijaintihan on mitä mainioina näitä uusiutuvia silmällä pitäen. Ministeri Lakotypisin kanssa tapasimme todella, keskustelimme ja yksi huippukohta tämä kyllä vierailullamme oli. Ja toivoisimme, että tämä ministeri voitaisiin kutsua tänne ITRE-valiokuntaan keskustelemaan kanssamme, koska meidän mielestämme olisi erittäin tärkeää vielä jatkaa keskustelua energiaunionista sekä energian toimitusvarmuudesta. Tämä on meidän kaikkien toivomus. Ja sitten lopuksi vielä kaksi vierailua Vasilikoksen voimalaitoksella vierailimme. Sehän tuhoutui räjähdyksessä ja ennätysnopeasti jälleen rakennettiin myös EUn tuella ja lähinaapurustossa on myös koe kenttä, jossa on tämä aurinkoenergialaitos varastointikapasiteetteineen. Ja tässä oikeastaan puheenjohtaja se, mitä halusin sanoa. Tästä on erittäin hyvä yhteenveto käytettävissänne asiakirjaa, johon voitte tutustua, jos haluatte lisätietoja. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Kiitokset tästä kattavasta kertomuksestanne koskien tätä vierailua. Nyt haluaisin pyytää, että kaikki haluavat, käyttävät puheenvuoron. Edustaja Selikiotis. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni Martina todellakin totesi lähestulkoon kaiken tarpeellisen, ja niin tämähän on jo kertomuksessakin mukana. Mutta yhden asian Martina mainitsi, jota haluaisin vielä korostaa. Tämä on hyvin arkaluontoista aluetta Alueella on hyvin paljon jännitteitä, mutta Kypros voisi toimia Euroopan unionin ja tuon alueen muiden maiden välisenä siltana. Sillä on erittäin hyvät suhteet muihin alueen maihin. Ja sillä on myöskin kaasuvaroja, jotka ovat keino entuudestaan vahvistaa näitä siteitä ja vahvistaa Euroopan unionin energiaasemia. Mutta Kuten Martina totesi, Kyproksen toimijat ovat tuoneet esiin sen, että Kypros voi toimia eri tavoin siltana uusiutuvan energian, maakaasun alalla ja niin edespäin. Ja tässä voisi olla erittäin hieno ajatus Kyproksen energiaministerin kanssa järjestää kuuleminen, jossa käsittelisimme nimenomaan Libanoniin, Egyptiin ja Israeliin ja kaasuvaroihin liittyviä kysymyksiä. Tässä hiljattain on vielä äh, tapahtunut uuttakin kehitystä, sillä British Gas-yrityksen Aphrodite-kaasukenttä on otettu käyttöön. Meillä on nyt siis eri toimijoita, British Gas ja muut, joten tämä täytyy todellakin ottaa nyt esityslistalle. Kollega Kristofor, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, että sain nyt tilaisuuden kiittää tässä Marttiinaa. Hän on paljon puhunut siitä, mitä tapahtui Kyproksella ja hän on kuvannut asiat hyvin selkeästi. Olemme usein sanoneet, että erilaiset kannustimet uusien uusiutuvien energialähteiden käyttöön on kohdennettava niihin maihin, joissa niistä koituu etuja. Välimeren maat ovat tietysti vähän eri tilanteessa kuin muut maat, eli kannustimet eivät voi olla samoja. Välimeren maissa käytetään aurinkovoimaa eriyttämistä tarvitaan, mutta me voimme olla silta rauhalle ja energia turvallisuudelle, ja meidän pitää käyttää hyväksemme tämä tilaisuus. Olemme äänestäneet lukuisista mietinnöistä täysistunnossa ja joudumme usein tappelemaan. Nämä eivät ole selkeitä asioita meidän täytyy taata, että, että uusiutuvat energialähteet ja energiaomavaraisuus ovat tärkeitä Kyproksen kannalta. Kyproksella on maakaasukenttänsä ja hiilivetynsä ja on isoja konsortioita, isoja yhtiöitä, jotka investoivat nyt näihin maakaasukenttiin ja meidän pitää nyt hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita Kyproksella on, ja kutsua Kyproksen tasa, tasavallasta energiaministeri tänne kuulemista varten. Juncker-suunnitelma esim. Niin meidän pitää antaa kannustimia EU-ssa. Komissaari Dobrovski ja muidenkin komissaarien pitäisi luoda kannustimia, jotta voimme rakentaa infrastruktuuria Kyprokselle. Aina kun koituu etua jollekin etualueelle, Kyproksella tätä etua ei ole ja se tarvitsee näitä kannustimia. Tämä oli siis selonteko Itren vierailusta Kyprokselle. Paljon kiitoksia ensinnäkin valtuuskunnan johtajalle ja sitten kaikille kollegoille, jotka antoivat lisätietoa asiaan liittyen. Nyt seuraava asia esityslistalla kohta 15 Itren matka Enisaan eli Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastoon. Iraklioon 24. ja 25. syyskuuta 2015. ITREN valtuuskunta vieraili tässä virastossa ja haluaisin todeta, että Enissa on virasto, joka on työjärjestyksen liitteen kuusi mukaisesti ITREn toimivallan alaa. Eli meidän toimivallan valtamme kuuluu tarkastella Enisan toimintaa. Nyt pyytäisin, että kollega Mihail Boni valtuuskunnan puheenjohtajana antaisi hiukan tietoja tästä vierailusta. Kollega, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. First... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää professori Udo Helmbrachtia, joka on Enisan toimitusjohtaja. Haluaisin kiittää häntä vieraanvaraisuudesta ja hänen ponnisteluistaan kun hän järjesti tämän vierailun. Toisekseen vierailun aikana meillä oli tilaisuus ihailla yhteistyötä IT-laitosten ja tutkimuskeskusten välillä ähm, Kreikan Iraklion yliopistossa. Tämä yhteistyö uskoakseni on äärimmäisen tärkeää ja se vaikuttaa myönteisesti sekä tiettyihin Enisan toimiin, että toisaalta myöskin kulttuuriperinnön hallintoon ja koulutukseen tällä saarella. Me keskistyimme viraston toimivaltaan ja sen nykyisen toimiin. Se keskittyy kyberturvallisuuteen, digitaaliseen talouteen ja Euroopan parlamentin kanssa yhteistyössä. Se on toteuttanut erilaisia esittely- ja koulutustapahtumia ja vierailuja eri kohteisiin Enisan henkilöstön, henkilöstön jäsenille, ähm, esimerkiksi Ateenassa. Meillä oli myöskin keskusteluja yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Tämä oli hyvin motivoivaa mielestäni ja me kuulimme huomioita siitä, kuinka eurooppalaisia varoja voitaisiin käyttää niin, että eri projekteja valmisteltaisiin paremmin. Tämän lisäksi lähitulevaisuudessa meidän pitäisi pohtia sitä, että järjestäisimme avointa keskustelua Enisa-hankkeista oman työmme osana – täällä valiokunnassa. Enisellä pitäisi olla mahdollisuus esitellä toimiaan ja omaa rooliaan Euroopan kyberturvallisuusalalla. Enisa on johtava virasto unionissa verkko- ja tietoturvan alalla ja myöskin jäsenmaat ja yksityissektori, ähm, niiden pitäisi kiinnittää asian huomiota enemmän. Meillä oli muutamia esityksiä Enisalta koskien esimerkiksi sairaaloiden turvallisuutta ja energiasektorin turvallisuutta. Energiasektorin alalla muutama vuosi sitten Enisa loi tiettyjä indikaattoreita ja suosituksia alalle, ja ITRE-valiokunnan olisi erittäin tärkeää tarkistaa se, kuinka näitä suosituksia on toteutettu, kuinka teollisuus on niitä pannut toimeen, sillä olisi erittäin tärkeää näitä ratkaisuja löytää. Tämän lisäksi uskon, että vierailumme aikana ähm, tulevissa keskusteluissa voimme kestellä sitä, äh, kuinka kyberturvallisuus äh, toteutuu ja mikä Enisan rooli ja meidän pitäisi pohtia myöskin Enisalle tärkeitä seikkoja. Nämä äh, koskevat ensi vuoden talousarviota. Eli ehdotan, että IFE-valiokunnassa me järjestäisimme keskustelun asiasta ja keskustelisimme siis laajasti Enisan toimista ja tuestamme tälle virastolle ja tulevaisuudessa myös tuestamme, jotta virasto saisi enemmän resursseja tärkeää toimintaansa varten. Paljon kiitoksia. Much. Paljon kiitoksia. Edustaja Vakainen, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Um, Kiitos. Niin Michaelin kommenttien jälkeen haluaisin sanoa, että sihteeristä on toiminut erittäin hyvin. Ja vielä vierailusta haluaisin sanoa, että uskon, että Enissa on tehnyt elintärkeää työtä meidän valiokuntamme kannalta. Olemme todistaneet nyt vähän Enisan työtä ja olemme olleet vaikuttuneita tuloksista ja resursseista. Ne ovat tärkeitä. Enisa on tärkeä koko sektorin kannalta. Ja on tärkeää tietysti katsoa tulevia näkymiä. Kesäkuussa 2020 nykyiset näkymät päättyvät ja totta kai viraston toimintaa pitää jatkaa. On tärkeää seurata ja raportoida ja panna täytäntöön nämä suositukset. Yhdistynyt kuningaskunta on nyt kasvattanut kyberturvallisuusbudjettiaan Pariisin iskujen jälkeen. Meidän ei pidä jäädä laahaamaan jälkeen. Meidän pitää luoda turvallisuuden tunnetta EUn kansalaisten keskuuteen. Ja budjettiahan ei ole suinkaan kasvatettu viimeisen kymmenen vuoden ajan, vaikka toiminnan merkitys on kasvanut ja Enissahan lähettää suosituksia turvallisuuskysymyksissä. Ja meidän pitää taata, että välimatkasta ei tule mikään ongelma Enissan työskentelylle ja pitää pohtia vaihtoehtoisia tapoja käsitellä tätä ongelmaa ja tätä keskustelua tulee käydä. Voitaisiin tehdä ehdotuksia. Ah, Paljon kiitoksia. Kiitokset molemmille puhujille. Edustaja Kailille ja edustaja Bonille vierailustanne ITREN puolesta ja kiitoksista, kiitokset tästä selonteosta valiokunnalle. Kaikki huomionne pitää ottaa ylös erityisesti kutsun erityisesti pyyntö kutsua Enisan edustajia Israel-valiokunnan äh, kokoukseen vuonna 2016 alussa. Todennäköisesti huhtikuussa voisimme näin tehdä. Huhtikuussa 2016. Siis juuri ennen lomia vuonna 2016. Ehkäpä huhtikuu voisi olla hyvä ajankohta. Paljon kiitoksia tästä vierailusta. Kiitokset työstänne, hyvät kollegat. Tämä oli siis toinen selonteko vierailuista. Kypros ja Enisa olivat nämä kaksi. Ja nyt viimeinen asia esityslistallamme palaute menilleen olevista kolmikantaneuvotteluista työjärjestyksen artiklan 73 kohdan 4 mukaisesti. Verkkoturvallisuus Itsehän on tässä äh, säännön 54 mukaisesti työssä mukana oleva valiokunta. Me annamme lausunnon ja viime kaudella 2013, kaksi vuotta sitten joulukuussa me annoimme äh, lausuntomme ja vuoden 2014 mm, maaliskuussa puolitoista vuotta sitten parlamentti antoi lausuntonsa asiasta myöskin siis viime lainsäädäntökaudella. Neuvottelut avattiin kuukausi sitten. Ne ovat hyvin tiiviit. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa vuosi sitten. Ne ovat hyvin tiiviit, sillä tähän mennessä viisi triologia on toteutunut 17. marraskuuta viimeisimmän kerran. Viime vuonna esittelijämme ja myöskin tänä vuonna luonnollisesti ja viime kaudella on edustaja Pilar de Castillo. Ja me hyvin mielellämme kuulisimme teiltä, kuinka kaikki asiat nyt sujuvat. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin totesitte, tämä direktiiviehdotus saatiin jo viime lainsäädäntökaudella ja sen käsittelyä ei saatu tuolloin päätökseen. Nämä televiestinnän yhteismarkkinat. Nyt ollaan aika lähellä kyllä jo sopimusta tämänkin direktiivin suhteen, niin kuin totesitte. Se tulee luomaan hyvin korkean turvallisuustason tietoverkoillemme monilla kriittisillä sektoreilla. Kun ajatellaan näitä uudistuksia, joita parlamenttipäätöksessään päätöksessään tekstiin ehdotti, niin parlamentin päätöksessä keskityttiin näihin kriittisiin infrastruktuureihin erityisesti, mutta mukana ei ollut mitään digitaalipalvelun tarjoajia. No, loppujen lopuksi sitten, kun on käytettävällä nämä viisi kolmikantaneuvottelua, joihin viittasitte, niin nyt tietyt palveluntarjoajat digitaalialalla on sisällistetty tähän mukaan tulevaan direktiiviin äh, erityisesti pilvipalvelun tarjoajat, hakumoottoripalvelun tarjoajat sekä äh, sähköisen kaupan alustat. Nämä kolme digitaalialan palvelua vaativat todella turvallisuustason ja äh, siinä tapauksessa, että tapahtuu tai syntyy ongelmia, niin näiden palvelujen on kuitenkin oltava toiminnassa. Ja erityisesti kun ajatellaan mikroyrityksiä, pieniä yrityksiä, niin nekin on muistettava. Kun ajatellaan Itren yksinomaista toimivaltaa, erityistä toimivaltaa, joka liittyy esimerkiksi näihin sisertseihin, eli nopean valmiuden yksiköt, jotka voivat esimerkiksi kyberhyökkäyksen tapahtuessa toimia, niin näiltä osin on kyllä aika paljonkin edistytty ja neuvosto ei katsonut, että näiden sisertyksikköjen tulisi saada digitaalialan alustojen seurantaa tai valvontatehtävää alun perin, mutta tässä nyt vihdoinkin neuvosto hyväksyy sen, että paitsi että on suojeltava klassisia kriittisiä infrastruktuureja, vesi, sähkö, liikenne, myös digitaalialan palvelutarjoajat ovat kyllä suojelun tarpeessa. Teksti on vielä osittain auki tietyiltä kohdin, mutta todennäköisesti seitsemäs päivä järjestetään jälleen uusi kolmikanta ja tuolloin nähdään sitten, että saataisiinko viimeisessä kolmikantaneuvottelussa Strasburgissa aikaan lopullinen tekstiehdotus. Eli aika lähellä tässä jo ollaan ihan sitä maaliviivaa. Kiitos. Paljon kiitoksia, kiitoksia Pilar tästä raportistasi trilogineuvotteluihin liittyen. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Niitä ei taida olla. Onko muita asioita? Kohta 17. Niitäkään ei näytä olevan. Seuraavat kokoukset järjestetään 13 päivän kuluttua tuo maanantaina Strasbourgissa illalla. Äänestämme tuolloin digitaalisista sisämarkkinoista. Meillä on yhteiskokous IMKO-valiokunnan kanssa. Molemmat valiokunnat äänestävät yhdessä. Ja puhtaasti ITRA-valiokunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 11. tammikuuta 2016 kello 15 Brysselissä. Eli tältä osalta hyvää joulua mutta yhteiskokouksen osalta ei, sillä tapaamme kuitenkin siellä toinen toisemme. Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin tuottelias kokous. Mutta me emme ole päässeet päätöksen, kuten hyvin tiedätte. Sillä 20 minuutin päästä meillä on vastaanottomme. Kaikki on valmista. Tuolla 30 metriä käytävää eteenpäin ravintolassa. Voitte sinne mennä ja juoda kupposen odotellessanne muita. 20 minuuttia juomien nauttimista on erittäin hieno ajatus ja sitten aloitamme Seitsemäntoista minuuttia nyt jäljellä. Toivottavasti ette pitkästy. Tapaamme siis 20 minuutin päästä. Paljon kiitoksia. The are fantastic for us. Tulkit ovat loistavia. Jos haluatte toiset 20 minuuttia odotella, te olette kutsuttujen mukaan, mutta todennäköisesti emme tarvitse tulkkausta tuon tapahtuman aikana, joten te olette nyt täysin vapaita. Mitään tulkkausta ei siis ole, me puhumme kaikki omia kieliämme, äidinkieliä. Kaikki puhuvat äidinkieltä. Paljon kiitoksia.